vetämistä unkarin kielellä. Seuraava asia on yhteiskeskustelu Euroopan globalisaatiorahastosta ja, ja yritysten uudelleen sijoittamisesta EU-ssa. Ensinnäkin Raimer Bögen mietintö globalisaatiorahaston varojen käytöstä Belgian tekstilisalalla ja Irlannin, Irlannissa. Sen jälkeen esitetään suullinen kysymys yritysten uudelleen sijoittamisesta EU-ssa. Sallin, että, että ensin annan puheenvuoron Raimer Bögelle. Hänellä on neljä minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, komissaari, hyvät kollegat. Minä olen budjettivaliokunnan esittelijänä täällä ja teen ehdotuksen täällä globalisaation varojen, rahaston varojen käyttämisestä erityisesti kahdessa tapauksessa. Ensinnäkin perustuen Belgiasta tulleeseen hakemukseen